Komissio ja ulkosuhdehallinto tutkivat tällä hetkellä tätä Argentiinan toimenpideluonnosta, jotta se voi määritellä, millä tavalla se aikoo toimia tulevaisuudessa. Analysoimme kaikkia mahdollisia eri vaihtoehtoja. Kiitoksia, hyvä puhemies. Was machen wir jetzt? Die ist Ja. Äh, On which is concerning the, uh, report, uh, Howard report. Haluatteko kuulla Howittia ensin Howin mietintöä koskien? Joten muutetaan järjestystä. Ajateltiin tätä alun perin eri järjestyksessä, mutta nyt on puheenvuoro herra Hautilla. mr president our debate on the annual human rights report this year although delayed. hyvä puhemies nämä keskustelut ihmisoikeuksista tulevat erittäin tärkeään aikaan koska se mahdollistaa sen että voimme tehdä tällaisen strategisen katsauksen ihmisoikeuskysymyksiin ja tehdä niistä keskeisemmät sille toiminnalle joka meillä euroopan unionissa on. Jos ihmisoikeudet ovat todellakin hopeinen lanka, niin tällaisen katsauksen täytyy osoittaa, että meillä on myös hopeinen luoti olemassa. Me aiomme pyytää korkeudustaja Ashtonia nimeämään erityisedustajan, joka varmistaa sen, että Euroopan ihmisoikeusääni kuuluu selkeästi ihmisoikeusnäyttämällä niin, että nämä asetetaan samalle tasolle eri työryhmien kanssa. Ja haluamme kiittää häntä lämpimästi siitä, että hän on hyväksynyt nämä ehdotukset yhteisten neuvotteluiden puitteissa. Me pyydämme neuvottelu ja järjestettäväksi niin, että neuvotteluissa kautta maailman tulevat nämä ihmisoikeuskysymyksemme esille. Ja että kaikkia työ, meitä kohdellaan kumppaneina. Me pyydämme konkreettisia mekanismeja niin, että ihmisoikeusrikkomukset Euroopan unionissa eivät tahraa meidän mainettamme, eivätkä vaikeuta toimintamme ulkomailla. Lisäksi on oikein aina suojata niitä, joiden elämät ovat uhattuna. Meidän täytyy huomattavasti lisätä avoimuutta ihmisoikeuspolitiikassamme EU-ssa, jotta voidaan asettaa vastuuseen ne, jotka ihmisoikeuksia rikkovat. Aivan kuten mekin olemme vastuussa, jotka näitä ihmisoikeuksia viemme eteenpäin. EU-jäsenvaltiot ovat pyrkineet tekemään lainsäädäntöä tässä asiassa. Meillä on eurooppalainen naapuruuspolitiikka. Olemme sanoneet, että ei ole oikein, että se sallii 13 maan toimia, jotka eivät ole allekirjoittaneet YK pöytäkirjaa joka kohdistuu kidutuksen vastustamiseen. Ja oma maani, Yhdistynyt kuningaskunta, on häpeällisesti estänyt EUn ihmisoikeus yleisopimuksen ratifioinnin. Ymmärrän kyllä, miksi olette ottanut esille arvikevään, mutta kun neuvottelemme Gaddafin kanssa, kun neuvottelemme Gaddafin kanssa neljä viikkoa ennen kuin ryhdyimme sitten pommittamaan häntä, niin nyt me pyydämme teitä keskittymme tähän vaikeampaan kysymykseen, vähempää vähemmästä. EU-sopimuksen keskeyttäminen on sellainen väline, jota on käytetty aivan liian harvoin. Me pyydämme sitä, että ihmisoikeuskysymykset otetaan maa, maalta esille niin, että saadaan todellisia vastauksia aikaiseksi. Hyvä puhemies, olen hyvin pitkään sanonut, että ihmisoikeuksien puolustaminen on tärkeämpää kuin se, että ollaan hiljaa eurooppalaisen yhteisyyden nimissä. Ja siitä syystä haluamme onnitella Belgiaa ja Itävaltaa siitä, että ne äänestivät sen puolesta, että tarkasteltaisiin siirtokuntia Palestiinan alueella. Ja samalla on tutkittu Gaasan alueella tapahtuvia sotarikoksia. Samalla kannatamme kovasti sitä, että vaikka varjoesittelijöiden tekemä työ ei aina ollut helppoa. Olen ilahtunut siitä, että tästä ja naisasiakysymyksestä ja syrjinnästä kohdistuu kaikkiin rikoksiin on ollut yksimielisyyttä. Toivottavasti huomenna voimme kaikki äänestää yhdessä ihmisoikeuksien puolesta. Tässä mietinnössäni olen erityisesti tarkastellut kysymystä, joka koskee sosiaalista mediaa, elinkeinoelämää ja ihmisoikeuksia. Aivan kuten tarvitaan jatkuvasti uutta teknologiaa, tarvitaan on myös kilpailua niiden välillä, jotka käyttävät uutta teknologiaa vapauttamisen vuoksi ja niitä, jotka haluavat käyttää sitä sortoon. Vodafonen täytyy oppia siitä, mitä se teki Mubarakin kohdalla. Tai että se on ollut myötämielinen sensuurille Kiinassa. Palaan näihin kaikkiin asioihin mietinnössäni myöhemmin tänä vuonna uusi ihmisoikeusluku, joka asettaa Euroopan unionin samalle tasolle kuin Yhdysvaltain ministeriön, joka käsittelee näitä asioita, on tärkeä. Me tarvitsemme mekanismia niin, että voimme toimia omien rajojemme sisäpuolella. Me tarvitsemme konkreettisia menettelyitä, jotka osoittavat, että olemme oppineet aiemmista virheistämme ennen arabikevättä ja ymmärrämme, että ilmaisunvapaudella on uusi tapa toimia? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä tänä vuonna ja minä suostan, että parlamentti hyväksyy. Kiitos kollega Hauet. Ja nyt kollega Preda kehitysvaliokunnasta. Kiitoksia. Olen laatumassa lausuntoa dp valiokunnassa ja haluaisin onnitella Hauittia ja onnitella häntä siitä, hän on ottanut kaikki ehdotuksemme mukaan tähän lopulliseen versioon. Tässä on nyt otettu huomioon, kuinka tärkeitä ihmisoikeuskysymykset ovat kehitysyhteistyössä, ja tämä noudattaa Lissabonin sopimuksen logiikkaa. Yhteisen tiedonannon merkitys, joka liittyy demokratian ihmisoikeuksiin, on erittäin tervetullut. Kyse on strategiasta, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja joka kattaa kaikki EUn politiikan alat. Mutta paljon on kuitenkin vielä tehtävä, jotta strategiasta tulisi todellisuutta. Budjettin pitäisi myöskin olla kytköksissä ihmisoikeustilanteeseen ja näiden maiden hallintoon. Ja kriteerit, joilla tukea myönnetään, ne on selitettävä yksityiskohtaisesti. No, nyt on tietysti talouskriisi, mutta kuitenkin meidän täytyy nostaa eurooppalaisten mekanismin rahoitusta, jotta voimme tukea ihmisoikeuksia ja demokratisoitumisprosesseja. Nämä ovat konkreettisia tapoja tukea demokratiaa. Kiitos. Grazie per... Kiitoksia. Ja sitten naisten oikeuksien valiokunnasta Jimenez, olkaa hyvä. Allora l'onorevole Jimenez non è in aula, quindi do la parola. Eli seuraavaksi puheenvuoron saa sitten jälleen vara. Puheenjohtaja Ashton, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia. Vuodesta 1983, kun Euroopan parlamentti alkoi hyväksyä vuosikertomuksia ja päätöslauselmia ihmisoikeuskysymyksissä, parlamentti on tehnyt tämän asian tiimoilta enemmän kuin mikään muu Euroopan unionin toimielin. Ehkä joskus olemme sama eri mieltä siitä, miten voitaisiin edistää ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti, meillä on kuitenkin yhteinen tavoite. Haluamme vapaamman maailman, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan heidän alkuperästään riippumatta, ja EUlle ja erityisesti ulkosuhdehallinnolle on nyt annettava keskeinen rooli, kun tuemme ihmisoikeustaistelua. Sitten Hauitin mietintöön. Ensinnäkin haluaisin onnitella hauittia siitä, että hän on saanut aikaan konsensuksen yli puoluerajojen tässä mietinnössä. Tämä on minulle hyvin tärkeä mietintö saman komissiolle ja neuvostolle. Ja ensimmäisessä kappaleessa tässä mietinnössä puhutaan EUn ulkoisen ja sisäisen politiikkaan johdonmukaisuudesta. Tämähän oli yksi joulukuisen tiedonannon pääkohdista. Ja tämä on nyt parlamentillekin erityisen tärkeä aihe tällä viiko- viikolla, koska torstaina komissioneuvosto tekevät julkilausuman koskien EUn liittymistä Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. No, johdonmukaisuus ehkä kuulostaa vähän kuivalta, mutta ihmisoikeudet voidaan liittää kaikkeen, mitä teemme Euroopassa ja muualla. Meidän on varmistettava, että ihmiset kaikkialla voivat nauttia samoista yleismaailmallisista oikeuksista riippumatta siitä, keitä he ovat ja missä he asuvat. Mietinnössä on otettu esiin vastuukysymykset ja meidän työmme merkitys, kun me käsittelemme vastuukysymyksiä hyvin vakavissa tilanteissa. Otan nyt esiin kaksi asiaa, jotka ovat tärkeitä vastuullisuuden kannalta. Eli naisten rooli. Eilen tapasin Michel Bachelet ja keskustelimme naisten roolista. Ja meidän täytyy miettiä, miten voidaan naisia tukea kaikkialla maailmassa. Ja varsinkin tällä hetkellä uskontojen sorto, myöskin kristittyjen sorto ja uskonnottomien tilanne Suvaitsevaisuus on EUn ytimessä ja siksi meidän täytyy vahvistaa uskonnonvapaussääntöjämme, jotka ovat hyvin tärkeitä vapaassa yhteiskunnassa. EU:ssa meidän täytyy jatkuvasti tehdä työtä, jotta hyvin paljon ratifioitaisiin ja hyväksyttäisiin romanisäännöstö, ja tällä alalla ollaan edistytty. Olemme allekirjoittaneet jo kolme kahdenvälistä sopimusta ja kolme muuta on pantu käyttiin ja 15 muuta on nyt neuvotteluiden kohteena. Ja meillä on erityislausekkeita myöskin ulkosuhdehallinnon toimintasuunnitelmissamme. Me voimme edistää ihmisoikeuksiamme. Meidän täytyy miettiä toimia, jotka ovat hyvin erilaisia maan tilanteesta riippuen – ja meillä täytyy todellakin tarkkaan miettiä, millaiset suhteet haluamme eri maiden kanssa. Ja ihmisoikeudet ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Ja jos nyt vain katsomme esimerkiksi mitä tapahtuu Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, miehet ja naiset, vanhat ja nuoret, jotka edustavat koko yhteiskuntaa, ovat nyt rohkaistuneet ja haluavat nauttia perusoikeuksistaan. Jotkut ovat uhranneet elämänsä vapauden, ihmisoikeuksien ja paremman tulevaisuuden nimissä, ja haluaisin osoittaa kunnioitustani heille kaikille. Muutokset, joita he ovat saaneet aikaan, kuten Havi totesi, johtaa siihen, että EUn täytyy nyt miettiä toimintaansa naapurialueilla. Me olemme tarttuneet haasteeseen. Demokratia ja ihmisoikeudet ovat uuden lähestymistapamme ytimessä, ja naapuruussuhteemme ovat vahvempia ja terveempiä tämän seurauksena. YK on ihmisoikeusneuvostossa on myöskin vahvistettu ja tuettu tätä myönteistä kehityssuuntaa. Ja 19. kokous, joka päättyi maaliskuussa, EUn Syyria-päätöslausuma hyväksyttiin 41 puolesta ja 47 oli mahdollinen, korkeammahdollinen lukema. Myanmar päätösasema hyväksyttiin yksimielisesti ja samoin myöskin uskonnonvapaus päätösasema. Kokous oli menestys yksilöille, jotka liian usein joutuivat marginaaliin ja joita sorretaan. Hyvin usein esimerkiksi sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvä syrjintä on otettu esiin keskustelussa Afrikan kanssa ja kun olemme keskustelleet tästä myöskin bankimuunin kanssa. Puhemies ei voi hyväksyä sitä, että 80 valtiota pitää homoseksuaalisuutta rikollisena ja seitsemässä valtiossa siitä on langetettu kuolemanrangaistus. Tämä ei mitenkään sovi yhteen kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön kanssa. Ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että Barbara Lohbiler ja Andri Kiene olivat mukana ihmisoikeusneuvoston kokouksessa ja siellä hän puhuttiin näistä asioista ja tavattiin monia kansainvälisiä edustajia. Tämä on taas yksi osoitus siitä, kuinka tärkeä rooli Euroopan parlamentilla on ja kuinka merkittävällä tavalla Euroopan parlamentti edistää ihmisoikeuksia ympäri maailmaa. Joulukuun tiedonannossa puutuin keskusteluun EUn toimielinten välillä ja niiden sisällä liittyen tehokkaampaan ja kattavampaan ihmisoikeus- ja demokratialähestymistapaan. Nyt kun teillä on ollut aika tutustua tähän, niin odottelen innolla yhteistyötämme, kun luomme yhteistä strategiaamme. Ulkoasioiden valiokunnassa maaliskunnassa, maaliskuussa olemme nyt nimittämässä ihmisoikeuksien erityisedustajaa. Ja on tärkeää, että kyseinen henkilö on joku, jolla on vahvaa kokemusta kansainvälisistä ihmisoikeuskysymyksistä. Ja Kymnikin ulkoministeriön kokouksessa halusimme laatia myöskin poliittisen julkilausuman siitä, mitä haluamme saada aikaan, ja laadimme tästä myöskin toimintasuunnitelman. Tähän liittyy uusia aloitteita ja muita, jotka on jo pantu käyntiin. Ja voi nyt vahvistaa, että ihmisoikeusverkosto on lähes valmis. 116 EUn valtuuskuntaa ovat jo nimenneet jonkun, joissain on kaksi sekä poliittisissa että yh- yhteistyöyksiköissä. Ja näissä kysymyksissä haluan tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Euroopan parlamentissa ensimmäistä kertaa julistettiin EUn ihmisoikeusstrategian uudistamisesta, joten on ihan luonnollista, että ihmisoikeus- ja demokratia kysymyksiä käsitellään täysimittaisesti yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Olen ottanut yhteyttä ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajaan varmistaakseni, että hän auttaa minua, kun laadimme tämän yhteisen julkilausuman. Haluaisin vielä osoittaa kunnioitustani Hauitille hänen työstään ja haluan osoittaa kunnioituksen Euroopan parlamentille, koska se on jatkuvasti tukenut ihmisoikeuksia. Kiitos. Grazie, vicepresidente. Kiitoksia varapuheenjohtaja sitten poliittisten ryhmien edustajat ja ensimmäisenä kansanpuolue Grytspik, kaksi minuuttia. Dziękuję pani przewodnicząca. Ten... Kiitoksia, rouva puhemies. Tämänvuotinen raportti, sen tietysti pitäisi hyväksyä joulukuussa 2011. Me käsittelemme sitä keväällä 2012, mutta se on tietysti perusteltua, koska käsittelemme sitä yhteydessä uuteen eurooppalaiseen politiikkaan, joka koskee demokratiaa ja ihmisoikeuksia, joka on tietysti tiedonannon otsikkona, jonka Aston osoitti parlamentille joulukuussa. Paljon on tapahtunut vuoden 2009 jälkeen, mutta tietysti monia asioita tai Tietysti tähän on vaikuttanut myös niin kutsuttu arabikevät, siihen miten näemme nämä asiat. Uusi lähestymistapa demokratiaprosessin tukemiseen, se näyttää siltä, että siellä siihen liittyy synergia, joka liittyy arabikevääseen ja Lissabonin sopimuksen allekirjoittamiseen. Hauitin mietinnön sisältö on hyvä. Kiitoksia erittäin hyvästä yhteistyöstä EPP-ryhmän nimissä. Kriittisiä huomioita erityisesti ihmisoikeusloukkauksista Valko-Venäjällä. Kuolemaan tuillakin on oikeus asianmukaiseen oikeudenkäyntiin ja myöskin omaisilla on oikeus tietoihin ja arvokkaisiin hautajaisiin. Andreas Sanikas ja Dimitri Pandrenka. Ja heidän vapauttamisensa liittyvä asia on myöskin tärkeä. Ja sitten kumppanuusmaiden ihmisoikeustilanne myöskin Ukrainassa on tärkeä asia. Tyytyväisenä panen merkille se, että puhutaan demokratiaa rahastosta, joka voi tukea demokraattisia muutoksia sekä tällaisten prosessien aikana, ennen niitä sekä niiden jälkeen. Ei voida myöskään hyväksyä uskonnollisten yhteisöjen vainoamista. Raportti painottaa erityisesti yhteistyötä kumppanimaiden ihmisoikeusvaltuutettujen kesken. Sellainen hyvien käytäntöjen tukeminen, joka liittyy ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, on tärkeää ja täytyy muistuttaa myös siitä, että täytyy viitata myös yritysten yhteiskuntavastuuseen, erityisesti ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa, erityisesti kauppasuhteessa EU-naapurimaiden kanssa. Kiitoksia. Grazie per il Kiitoksia tästä sosialistien demokraattien ryhmästä. Koppa, kaksi minuuttia. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Ρίτσαρντ Χάουετ Kiitoksia. Haluaisin kiittää Howittia hänen hyvästä ja täydellisestä mietinnöstään ja haluan myöskin onnitella korkeaa edustajaa siitä, miten hän on aina suhtautunut ihmisoikeuskysymyksiin. Meidän on katsottava, millaisia viestejä lähetämme, ja meidän täytyy oppia myöskin virheistämme. EUn jäsenvaltiot vuosien varrella ovat tukeneet diktatuureja Pohjois-Afrikassa vakauden nimissä, mutta tällä hetkellä me kaikki ymmärrämme, ettei enää voi olla pitkällä aikavälillä vakautta, mikäli ihmisoikeuksia ja demokratiaa ei kunnioiteta. Nyt me todellakin haluamme uskottavuutta Euroopan unionissa ja meidän täytyy lopettaa se, että asioita käsitellään kahdella eri mitalla. Kaikki toimet, joita teemme, niihin täytyy liittää myöskin ihmisoikeuskysymyksiä. Ihmisoikeuslauseke kauppasopimuksissa, joita allekirjoitetaan kolmansien maiden kanssa, on hyvin perustavanlaatuinen kysymys. Myöskin on tehtävä selväksi, että tämä enemmällä enemmän periaate on nyt saanut vastaansa tämän vähemmän vähemmästä periaatteen. Meidän täytyy puhua yhdellä äänellä YKssa ja muissa kansainvälisissä elimissä. Ja olisin halunnut nyt uudenlaiset suhteet EUn osalta kansainvälisissä suhteissa. Ja meidän täytyy myöskin käydä neuvotteluita, jotta pystymme paremmin koordinoimaan toimintaamme, kun suojelemme ihmisoikeuksia. Haluaisin ottaa esille kaksi asiaa. Me haluamme tietysti suojella uskonnon vapautta. Se on tietysti hyvin keskittävää. Tämä koskee kaikkia uskontoja, ei pelkästään kristittyjä, niin kuin jotkut täällä parlamentissa ovat pyytäneet. Ja sitten puhuisin vielä naisten lisääntymisoikeuksista. Kyseessä on perustavanlaatuinen naisten oikeus. Kyseessä on vapaus. Ja meille kaikille vapaus on yksi oikeus, josta ei voida neuvotella. Ja naisella on aina oikeus päättää omasta vartalostaan. Kiitos. Grazie per il gruppo A. Kiitoksia sitten liberaalien nimissä Domskis, kaksi minuuttia arvoisa uh, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollega howittia erinomaisesta mietinnöstä. Uskon, että poliittisten ja moraalisten näkemysten yhdistäminen kautta Euroopan parlamentin spektrin on haastava tehtävä. Mietinnössä otetaan esille kysymys siitä, että ovatko ihmisoikeudet tärkeässä asemassa EUlle ja olemmeko onnistuneet virtaviivaistamaan niitä, valtavirtaistamaan niitä, anteeksi, kautta ulkopolitiikkamme. Samalla ul- ihmisoikeuksista on tullut yhteinen nimittäjä tässä talossa kautta puolueryhmien ja myös Euroopan unionissa. Minä uskon, että kun puhutaan itsestäänselvyyksistä ja selkeistä ihmisoikeusrikkomuksista, kuten tappamisesta, kuolemantuottamuksesta, kuolematuomiosta, kidutuksesta ja lesbonia ja homoseksuaalien vainosta, niin meillä on yhteiset arvot. Ja uskon, että haaste tulevaisuudessa myös siinä, miten voimme tunnistaa ja pureutua ei niin itsestään selviin ihmisoikeusrikkomuksiin, kuten esimerkiksi oikeuden oikeudenkäyttöön tai siihen, että vesitetään kaikenlainen samankaltainen kohtelu, psykiatrian käyttö, hallituksen käyttämä kiristäminen, häpäisy ja niin poispäin. Joka tapauksessa uskon, että tässä esittelijä on tehnyt aivan erinomaista työtä ja uskon, että mietintö kattaa tämän valtavan alueen siitä, missä me voimme olla samaa mieltä ja missä meillä on samat odottamukset. Ja siitä haluan onnitella edustaja Hauittia. Grazie per il gruppo dei... Kiitoksia sitten vihreistä Tavares, puolitoista minuuttia. Muito obrigado. Uh, Ashton, devo... Kiitoksia. Korkea edustaja Ashton, täytyy sanoa, että olin aika hämmästynyt, kun kuulin, mitä te sanoitte Rapsolin osakkeiden haltuunotosta Argentiinassa. Tämä ei mitenkään liity ihmisoikeuksiin. Yhdessä valtiossa viime viikolla oli vallankaappaus Guinea-Bissaussa ja samaan aikaan Euroopan unionissa autetaan hume- ja asekauppaa esimerkiksi Guinea-Bissaun kaltaiseen maahan. Kuten sanoin, olen hämmästynyt siitä, että Lady Ashton ei puhunut Guinea-Bissausta. Sehän on maa, jossa hyvin pitkään ja erityisesti nyt ollaan romahduspisteessä. Täytyy myöskin muistaa, että Euroopan unioni vie aseita, tai ainakin aikaisemmin on vienyt aseita Syyriaan Kyproksen kautta. Ja kaikki tämä ovat mielestäni kansainvälisten sopimusten rikkomuksia, ja tällä tavalla pystytään myöskin hyvin tehokkaasti heikentämään ihmisoikeustilannetta. Eli olen todella yllättynyt siitä, että Lady Ashton puhui niin pitkään Repsolista, vaikka meidän pitäisi keskustella tänä iltapäivänä ihmisoikeuksista. Ihmisoikeudet, perusoikeudet, niitä täytyy suojella ympäri maailmaa. Ja mielestäni tämä asia on hyvin, siitä on tehty hyvä kiteytys Havitin mietinnössä. Se on erinomainen väline meille tulevaisuudessa – Uskon, että tässä mietinnössä on aivan oikea lähestymistapa ja odottelen kaikkea, mitä hän haluaa saada täytäntöön, mutta en ole tyytyväinen siihen, mitä Lady Ashton nyt täällä iltapäivällä tänään sanoi. Grazie. Eh, Kiitoksia sitten EKR-ryhmästä. Szymanski, kaksi minuuttia. Pani wysoka przedstawiciel. Korkea edustaja, hyvät naiset herrat. Tämänvuotinen raportti ihmisoikeuksista maailmalla joillakin alueilla on selkeä, selkeästi parempi kuin aiemmat raportit. Erityisesti kun ajatellaan uskonnonvakautta, uskonnonvapaus on olennainen osa ihmisoikeuksia. Sen periaatteellinen luonne on vahvistettu YK ja Euroopan neuvoston yleissopimuksessa. Näiden oikeuksien loukkaaminen erityisesti kristittyjä vastaan on dramaattisessa kasvussa. Vuosi arpikevään alkamisen jälkeen voidaan puhua yhä reaalisemmista uhista kaikkia kristillisiä yhteisöjä vastaan Lähi-idässä. Meidän täytyy muistuttaa tästä koko ajan poliittisille kumppaneillemme tällä alueella. Olipi traagista nimittäin, jos osoittautuisi, että kristityt ovat ensimmäinen uhri tässä demokratisaatioprosessissa, jota niin haluttiin tässä maailman osassa. On vaikea hyväksyä kritiikki Ranskan ja Iso-Britannian osalta asiassa, joka koskee liittymistä, unionin liittymistä Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa. Tässä voi tulla esille vaara siitä, että Luxemburgin ja Strasbourgin tuomioistuimen toimivaltuuksissa tulee yhteen törmäys. Raportissa täytyy luopua kaikista viittauksista niin kutsuttuihin lisääntymisterveysoikeuksiin. Ne ovat verruke sille, että tuetaan ja rahoitetaan aborttia maailmalla sekä myöskin niissä maissa, joissa tämä on laiton menettely. Siinä käytetään väärin jäsenvaltioiden ja kansalaisten luottamusta, joille, jotka eivät ikinä ole antaneet tällaista toimivaltuutta komissiolle. Grazie per il gruppo FD. Kiitoksia sitten EFDn ryhmästä Belder, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Alankomaiden televisiossa ja radiossa on viime päivien aikana ollut nähtävillä ja kuultavilla järkyttäviä raportteja kidnappauksista ja pakkokäännytyksistä islamiin. Nämä ovat kohdistuneet nuoriin tyttöihin ja naisiin Egyptissä. Esimerkkinä kuvat käteen ja ranteeseen viilellystä rististä 27-vuotiaalla naimissa olevalla egyptiläisellä naisella, joka onnistui pakenemaan kidnappajien. Sikäli kun tiedän, hyvä korkea edustaja, 9.12.2011 on tuonut esille tämän erittäin vakavan egyptiläisten kristittyjen oikeuksiin kohdistuvan rikkomuksen. Hän puhui tuolloin siitä, miten vaikea on todistaa, että kidnappaukset, väärinkäytökset ja pakkokäännytykset ovat tapahtuneet. Samalla korkeudustaja vaatii Egyptin viranomaisia tekemään yhteistyötä tässä sydäntä raastavassa asiassa. Haluan toivoa, hyvä korkeudustaja, että todella pidätte sananne. Järkyttävät tosiasioihin pohjautuvat evankelisen TV-kanavan lähetykset antavat siihen todella aihetta. Jos sitten puhutaan tosiasioista, niin vanhin ja suurin e- egyptiläinen ihmisoikeusjärjestö Euro myöntää virallisesti, että viimeisten, kuukaus, viimeisen kymmenen kuukauden äh, kuluessa yli 1500 kristittyä lastenvanhempaa on kääntynyt sen puoleen tyttäriensä kidnappauksien vuoksi. 80 prosenttia näistä on alaikäisiä tyttöjä. Kymmenen vain on palautettu vanhemmilleen. Hyvä korkea edustaja, minulla on silmieni edessä kuva egyptiläisestä avioparista, joka yhdessä yhdeksänvuotiaan tyttärensä kanssa kyynel silmin katsoo videota kidnapatusta 15-vuotiaasta lapsesta Nabilasta. Jos haluatte tulla takaisin kotiin, teidän täytyy ensin kääntyä islamiin, sanoo Nabila. Nämä ovat uutta julkista todistusaineistoa kidnappauksista ja pakkokäännytyksistä, jotka kohdistuvat egyptiläisiin naisiin ja tyttöihin. Se vaatii ehdotonta seurantaa, jatkuvaa eurooppalaista painostusta, joka kohdistuu egyptiläisiin vastuunkantajiin, jotta voidaan saada oikeusturva maan huomattavalle kristilliselle vähemmistölle. Hyvä korkea edustaja, mitä konkreettista voin odottaa teiltä ja voisitteko todella ystävällisesti pitää minut ajan tasalla toimistanne? Kiitoksia. Grazie per il gruppo GUE. Kiitoksia sitten GUE-ryhmästä. Vergia, puolitoista minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puhemies. No, tietysti haluan ensinnäkin kiittää esittelijää, Hauitia. Koskaan en ole tehnyt yhteistyötä tällaisessa ilmapiirissä, enkä koskaan ole nähnyt esittelijää, joka haluaa tehdä kompromisseja niin kovasti, ja sovittanut yhteen sovittamattomat kannat välillä. Tämä on tärkeä mietintö, koska tässä halutaan edetä vaatimuksissa, joita Euroopan parlamentilla tulee olla, ja EUlla myöskin ihmisoikeuskysymyksessä. Siinä on korostettu erityisesti sitä, että meidän pitää yhdenmukaistaa sisäinen ja ulkoinen politiikka EUssa tällä saralla, ja mehän tiedämme, että tekemistä kyllä riittää. Meidän täytyy aloittaa nyt omasta talostamme. Usein näistä asioista puhutaan hyvin tekopyhällä tavalla. Tässä puhutaan myöskin siitä, että meidän täytyy toteuttaa demokratia- ja ihmisoikeuslausekkeita. Ne eivät ole pelkästään siellä hyvän oman tunnon vuoksi, vaan niistä ei ole mitään hyötyä, jos niitä ei systemaattisesti käytetä. Niitä ei saa uhrata liberalismin alttarille. Mehän tiedämme, mikä nyt on tilanne. En ole samaa mieltä kaikista asioista, joista puhuitte, korkea edustaja, erityisesti kun puhutaan Euroopan naapuruuspolitiikasta. Lopuksi haluaisin vielä esittää huolenaiheeni siitä, että meillä on nyt demokratiasäätiö ja siihen liittyy mahdollisesti poliittista manipulointia. Tämän halusin ottaa vielä esille. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vielä sitoutumattomista Klais puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Työ ei ole, on aivan valtava työ käydä läpi kaikkia näitä ihmisoikeuskysymyksiä. Ja siitä syystä haluaisin vain käsitellä yhtä osiota, jota ei ole mainittu tässä mietinnössä. Se koskee Etelä-Afrikan tilannetta ja tarkemmin ottaen valkoisten buurien tilannetta. Etelä-Afrikassa on valtava rikollisuusongelma. Kaikki etniset ryhmät kärsivät turvattomuudesta mutta valkoisiin buureihin kohdistuvat hyökkäykset, järjestelmät sellaiset hyvin selkeästi vaativat meidän huomiomme. Viimeisen 14 vuoden aikana noin 3000 buuria murhattu eri, usein hyvin kauhistuttavissa olosuhteissa ja kuusi lastakin on hävinnyt. Kysymys on pienestä vähemmistöstä, mutta kysymys on myös maantieteellisestä sijainnista ja siitä, että useat buurit asuvat haja-asutusalueella. Amerikkalainen Genocide Watch varoittaa siitä, että erilaiset asiat osoittavat, että kyseessä on pikemminkin kansanmurha. Eli kysymys ei ole siitä, että tämä olisi osa olemassa olevaa rikollisuutta, vaan selkeä kampanja buureja vastaan. Ja tämä täytyisi johtaa siihen, eh, tämä taas saattaa johtaa siihen, että väkivalta lisääntyy yhä entisestään. Yhä useammat buurit Etelä-Afrikasta lähtevät pois. Ja silloin hyvin tule, useasti tulee mieleen Zimbabwen tilanne. Siitä syystä korkeudesta Ashton, minä haluaisin, että tuomitsette väkivallan, joka kohdistuu buureihin voimakkaasti. Ja jos oikeisiin toimenpiteisiin ei ryhdytä, niin silloin katkaista myös avustukset Etelä-Afrikkaan. Kiitoksia. Grazie. Ora la parola agli altri oratori, iniziando dall'onorevole Salafranca. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Salafranca, kaksi minuuttia. Puhemies, korkea edustaja, hyvät naiset herrat. Hauitin mietintö koskee ihmisoikeuksia, myöskin poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia. Ja siksi, Ashton, haluaisin kiittää teitä nyt erityisesti julkilausumasta, jonka teitte ennen kuin käsittelimme tätä mietintöä koskien Repsolin tilannetta – te ette voineet puhua tästä nopeammin. Tämä on uhka Euroopan investoinneille Argentiinassa ja meidän on pidettävä kiinni velvoitteistamme ja te olette myöskin ottaneet tämä, tämän asian esille ministerineuvostossa ja nythän EUn ja Argentiinan yhteistyökomitean kokous on peruttu. Uskon, että Howitin mietintö yleisesti ottaen on kohtuullinen. No tietysti on vielä avoimia kysymyksiä, esimerkiksi se, että lähetettäisiin Gaasaan edust- EUn edustajia. Meidän ryhmämme ei voi tällaista esitystä tukea, kuten esittelijä tietää, ja myöskin hänen kantansa Kolumbiaan. Se ei ole meidän kantamme mukainen. Ulkoisen tämä asia ei mennyt läpi. Ja nyt tällä hetkellä odottelemme Perun ja Kolumbian sopimusten ratifiointia ja emme voi hyväksyä tällaisia kantoja. Nyt, puhemies, haluaisimme korostaa erittäin tärkeää ihmisoikeuspolitiikan kohtaa, joka on hyvin tärkeä Euroopan parlamentille. Eli se, joka liittyy EUn erityis, ihmisoikeus erityisedustajan Euroopan parlamenttihan ottaa tähän asiaan kantaa päätösosaman kanssa, ja haluaisimme, että kun tämä henkilö valitaan, korkea olisi objektiivinen, jotta tämä nimetys osuisi jollekin, jolla on todellakin kykyä ja kokemusta tähän tehtävään. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi Senishin kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Sydämelliset onnittelut kollega Richard Howittille erinomaisesta monipuolisesta mietinnöstä. En voi käsitellä sen kaikkia olennaisia kohtia. Sen vuoksi keskityn naisten oikeuksiin, jotka ovat, siis naiset ovat syrjinnän uhreja, tasa-arvon puutteen uhreja, heitä alistetaan ja he joutuvat väkivallan uhreiksi kaikkialla maailmassa. Sukupuolten tasa-arvo tietysti tulee esille unionin prioriteeteissa ihmisoikeuksissa, niin edelleen suvaitaan, eikä tarpeeksi torjuta sitä, että naisia kohdellaan toisen luokan kansalaisina. Sen vuoksi vetoan siihen, että käytetään eurooppalaisia välineitä niin, että tuetaan eh, demokratia- ja ihmisoikeuksia niin, että otetaan siinä huomioon naisten oikeudet ja heihin kohdistuva väkivalta. Kyseessä on yhteiskunnallista, psyykkistä, fyysistä, taloudellista, poliittista väkivaltaa. Täytyy tehdä naisten oikeuksista prioriteettiasia kaikissa neuvotteluissa, jotka koskevat ehdokasmaita. Täytyy koko ajan muistuttaa Turkin viranomaisille, että kunnianmurhat ja naisiin kohdistuva väkivalta ja pakkoavioliitot ovat olennainen este sille, että Turkista tulisi EUn jäsen. Tärkeää on myös se, että toimitaan selektiivistä aborttia vastaan ja tyttöjen tappamista vastaan sekä halutaan tukea terveyskasvatusta ja seksuaaliterveys- ja lisääntymisterveyskasvatusta, jota pidetään prioriteettiasiana EUn kehityspolitiikassa. Vetoan EUn komissioon ja jäsenvaltioihin – siitä, että kansainvälisellä areenalla ryhdytään naisten, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Grazie. La... Kiitoksia. Seuraavaksi Ladford, puolitoista minuuttia. Thank you, Chairman. Kiitoksia puhemies. olen ilahtunut siitä, että esitteli, että kannattaa tarkistusta, jonka esitin valiokunnassa, joka koskee eurooppalaista vastuuta koskien näitä kidutustapauksia, jos se haluaa saada äänestysoikeudet täysistunnossa. Ja toivottavasti voimme kaikki allekirjoittaa tuon julkilausuman, joka koskee pakotettuja häviämisiä. Sitten puhutaan myös kuolemantuomioista ja esitin myöskin korkealle edustajalle kysymyksen ja vastaus siihen, ei ole kuitenkaan vakuuttanut minua siitä, että alueellinen yhteistyö Keski-Aasiassa ja naapurimaissa huumekauppaan vastaan johtaa siihen, että iranlaisia huumekuriireja ei teloitettaisi. Kuitenkin kannattaa sitä, millä tavalla korkeudesta on toiminut huumelainsäädännön muokkaamisessa, kun hän on pyytänyt vientilupia lääkkeille, aivan kuten nukutuslääkkeitäkin niitä käytetään teloituksissa, varsinkin Yhdysvalloissa. Lopuksi haluaisin painottaa Richard Howardille sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan politiikka on, ja minulle on kerrottu näin, että meidän politiikkamme on, että EU tulee liittyä eurooppalaisen ihmisoikeussopimukseen, yleisopimukseen. Ehkäpä tässä nyt ollaan vielä vähän paloteltu näitä yksityiskohtia. Mutta Lontoossa minulle on sanottu, että e, siinä e, ei peruuteta tästä sitoumuksesta, eli että Euroopan unioni voisi liittyä yleissopimukseen. Grazie. La parola on... Kiitoksia. Seuraavaksi Stevenson, yksi minuutti. Thank you very much, President Kiitoksia, puhemies. Niin, Lady Ashton, ette varmaan ylläty siitä, etten nyt voi olla mainitsematta Camp Ashraf-leiriä. Tehän tiedätte, että 1600 Ashraf-leirin asukasta on siirretty Camp Libertyin lähelle Bagdadia. Sen piti olla väliaikainen sijainti, jossa ihmiset olisivat korkeintaan muutaman viikon. Ja nyt osa on ollut siellä jo kolme kuukautta, ja näyttää siltä, että he joutuvat jäämään sinne vielä moniksi kuukausiksi. Leiri on täysin riittämätön näin monille ihmisille. He asuvat vanhoissa konteissa, siellä ei ole infrastruktuuria, mutta Irakin hallitus ei kuitenkaan salli heidän tehdä korjauksia. He eivät saa tuoda ambulansseja Ashrafista, he eivät rakentaa ramppeja vammaisia varten tai polkuja, jotta vanhemmat ja vammaiset voisivat liikkua ja kommunikoida leirillä. Ja nyt tilanne pahenee vielä, kun Irakin hallitus on salinut se, että Iranin edustajat ovat asettuneet leirin viereen. Tämä on ihmisoikeusrikkomus ja Lady Ashton, nyt ryhtykää nyt tiukkoihin toimiin Irakin hallitusta vastaan. Ilmoittakaa heille, että heidän on pakko suostua Ashrafin leirin asukkaiden vaatimuksiin. Kiitos. Kiitoksia. Vanekke, puhemies. Tämä mietintö on ikään kuin jonkinlainen jonkunlainen luettelo erilaisia rikoksia ja siinä lähdetään siitä, että joka tapauksessa pitää syytää lisää rahaa, jotta voidaan parantaa ihmisoikeustilannetta maailmassa. Minä kyllä epäilen sitä suuresti. Pahempaa vielä on se poliittinen korrektius, joka tätä mietintöä kuvaa. Esimerkiksi siinä viitataan tuohon islamilaisten maiden naisten tilanteeseen tai niin sanottuun paradoksiin, joka arabikevät on ollut. Lisäksi islamia itseään ei nimitetä ongelmaksi ja tässä kohdin kuitenkin on nimenomaan ongelma ydin minun mielestäni. Lisäksi se kappale, jossa vaaditaan EUta järjestämään toimia laitomien maahanmuuttajien hyväksi, kun parempi olisi vaatia heitä menemään takaisin omiin maihinsa. Mutta se ei ole poliittisesti riittävän korrektia tälle parlamentille. siteeraan Brons. Thank you. I quote the rapporteur for the EU to be... mietintöä, että EU voisi olla luotettava tekijä, sen täytyy toimia johdonmukaisesti ja välttää kaksoisstandardeja ulkoisen ja sisäisen politiikan välillä. Se tarkoittaa, että sen ei pidä itse harjoittaa sellaista, mitä se tuomitsee muiden keskuudessa. Tyrän jos yr- tyrannit pyrkivät kieltämään poliittiset puolueet, mutta myös Belgia ja Saksa, tyrannit haluavat vaikuttaa akateemiseen tutkimukseen, mutta mitä sitten on Pamukin syyttäminen Turkissa ja Ranskassa on hyväksytty laki tätä koskien ja muissakin maissa. Tyrannit eivät halua, että ilmaistaan erilaisia poliittisia näkemyksiä. Gerd Wildersin syytös on asia, jossa on nähty parlamentissakin eh, tämä spektaakkeli, jossa eh, ajateltiin sitä mahdollisuutta, että hänet voitaisiin laittaa vankilaan web vuoksi. Eli täytyisi laittaa oma takapiha kuntoon ennen kuin otetaan kantaa muihin, muiden ihmisoikeusasioihin. Grazie, la parola all'onore. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Brock, puolitoista minuuttia. Frau Vizepräsidentin. Varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. No ensinnäkin haluaisin kiittää Hauitia erinomaisesta mietinnöstä. Meillä on nyt ongelma. Ihmisoikeudet. Mehän tietysti olemme niistä samaa mieltä, mutta miten ne sitten toteutetaan. Ja tässä on nyt puhuttu puhuttu siitä tästä ihmisoikeusedustajasta ja myöskin uskonnonvapauden yksiköstä ennaltaehkäisevässä ihmisoikeuspolitiikassa nämä ovat tärkeitä aiheita. Kun on nähty, miten Egyptissä on toimittu ja siellä nyt miljoonat kristityt ovat peloissaan, ja kun katsotaan prosessia Egyptissä, Siellähän on 15 miljoonaa koptia. He ovat täysin uudessa tilanteessa. He ovat pitkään eläneet rinnakkain islaminuskoisten kanssa ja nyt on sitten dramaattisia muutoksia tulossa ja meidän täytyy toimia niiden suhteen. Ja ainakin meidän täytyy miettiä, millaisia maahanmuuttokysymyksiä tähän saattaa liittyä. Kristittyjen vaino on hyvin vakava kysymys. Mutta olen kiitollinen siitä, että assosiaatiosopimuksissa Ukrainan kanssa sitä ei ole allekirjoitettu niin kauan kuin opposition edustajia on vankilassa. Ja opposition johtaja on hyvin sairas ja häntä painostetaan. Hän, hänellä on kipuja, hän makaa vankilassa ja hän saa hoitoa vain, jos hän suostuu lisäkuulusteluihin. Tässä on käytetty kidutusta Ja tässä on nyt todettava, että kaikki käytännön ja muut toimet, niitä ei saa unohtaa, kun ajattelemme näitä ihmisoikeuskysymyksiä. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia sitten Gomes, puolitoista minuuttia. Of uh, political declaration. EU-ulkoministerien julistus uudesta EU-ihmisoikeusstrategiasta ja erityisedustajan nimittäminen ihmisoikeuskysymyksiin. Minä vetoisin teihin, hyvä korkea edustaja, että ottaisin huomioon parlamentin pyynnöt tässä tärkeässä mietinnössä, jonka Richard Howard on tehnyt. Haluan kiittää häntä myös siitä. Lisäksi on tärkeää kiinnittää tämän talon oikeasti huomioon siihen, että se pohtisi uudelleen äänestystään niissä kysymyksissä, jotka koskevat naisia, lisääntymisterveyttä, ja salaisia vankiloita, kuten myöskin Gaasan sotarikoksia. Minä uskon, että meidän täytyy olla johdonmukaisia, jotta voimme varmistua siitä, että ihmisoikeuksia ja demokratian edistäminen on todellakin ähm, ulkosuhdehallintomme ytimessä. Olemme, meillä on opittavaa arabikeväästä ja meidän täytyy lopettaa sellaisten hallintojen tukeminen, jotka sortavat ja viedä eteenpäin eikä viedä eteenpäin pelkästään äh, taloudellisia Me Katsotaanpa vaikkapa Georgiaa, joka on äh, vastaanottajana eurooppalaisessa talousavussa. Meidän täytyy myös saada vähemmän vähemmällä, kuten tässä mietinnössä sanotaan. Meidän täytyy toimia älykkäästi ja tukea älykkäästi kansalaisyhteiskuntaa ja kaikkia demokratisoinnin toimijoita, kun samalla varmistautumme siitä, että meidän muu politiikkamme vie eteenpäin ihmisoikeuskysymyksiä. Kaikki EUn henkilökunnan tasot, mukaan lukien EU-valtuuskunnat ja näiden valtuuskuntien johtajat, täytyisi alistaa ihmisoikeuskoulutukselle. Meidän täytyy mahdollistaa myös se, että parlamentti voi valvoa näitä ihmisoikeuksia ja meidän täytyy myös neuvotella tästä asiasta kansalaisyhteiskunnan kanssa, niin täytyy, nämä neuvottelun tulokset täytyy julkaista. Toivon hyvä korkea edustaja, että kun käytte näissä maailmissa, jos ihmisoikeusaktivistit ovat vaikeuksissa, otatte erikseen esille sen, että haluatte tavata heidät ja tuotte tänne meille tiedoksi sen, mistä he ovat huolissaan. Kiitoksia. Grazie. La parola all'onorevole Koval. Kiitoksia sitten Koval. Yksi minuutti. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Kiitos kovasti, rouva puhemies. Ensimmäinen huomio, ehkäpä tärkeä. Usein puhumme transformaatioprosessin maista, että tarvitaan talousreformeja, muita reformeja. Viime viikolla kuulin Julia Senkalta ja Senkalta hyvin äh, järkevän asian, että tuomioistuimen uudistus on tässä tärkeä. Se täytyy asettaa muiden reformien edelle kaikissa niissä maissa, joita, joita tarkkailemme. Se, että miten kun ajatellaan, miten ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Toinen asia, iloitsen siitä, että raportissa puhutaan demokratiarahastosta. Pelkään kuitenkin, että, että se äh, joutuu byrokratian rattaisiin. Pitäisi jo tehdä päätöksiä, jotka koskevat Pohjois-Afrikkaa ja muitakin päätöksiä. Pitää olla vähemmän byrokratiaa, enemmän dynamiikkaa ja tämä täytyy sanoa. Ja sitten hyvin tärkeä asia minulle. Meidän täytyy sanoa hyvin selkeästi ja vetoaan <clears throat> edustajien, älkää pelkää pelkää sanota, sanoa, että mm, kristityt ovat vainottuja. Tämä pitäisi sanoa raportissa. Voimmeko yksinkertaisilla asioilla kutsua asioita niin oikeilla nimillä? Grazie. La parola... Kiitoksia. Sitten Provera, puolitoista minuuttia. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puhemies. Lady Ashton. Uskonnon vapaus on yhä enemmän vaarassa. ja yhä enemmän vainotaan ja syrjitään kristittyjä Lähi-idässä, Saaran eteläpuolisessa Afrikassa, erityisesti Nigeriassa, Kaakkois-Aasiassa, Intiassa, Pakistanissa ja Pohjois-Koreassa. Näissä maissa on hyvin paljon maahanmuuttoa. Siellä on hyökätty uskonnon harjoituspaikkoihin, siellä on tapettu ja kidutettu ihmisiä, pakkokäännytetty ihmisiä – Alle 10 prosenttia maailman kristityistä, eli 200 miljoonaa ihmistä, ovat vähemmistöjä omissa maissaan ja mahdollisia syrjinnän uhreja. Uskonnon vapaus on perusoikeus, senhän me kaikki tiedämme, mutta jos Euroopan unioni ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt eivät ole olleet riittävän tehokkaita, eivätkä ole jättäneet riittävästi näitä rikkomuksia esille, Eli toistan jo sen, mistä on puhuttu muissa yhteyksissä. Eli meidän pitäisi luoda vuosikertomus parlamentissa, jossa tarkkaillaan uskonnonvapauden tilannetta eri puolilla maailmaa ja ottaa esiin uskonnonvapauden rikkomukset silloin, kun niitä esiintyy. Kiitos. La parola. Kiitoksia. Sitten Valesha, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvät kuulijat. Aloitan sitä, että kiitän edustaja Hauittia mietinnöstä, joka on hyvä lähtökohta siinä, kun käsitellään tätä vaikeaa asiaa. Raportissa käsitellään unionin harjoittamaa politiikkaa. Nyt kun on suuri työttömyys, inflaatio, täytyy torjua talouskriisiä, niin täytyy siinä samassa pitää kuitenkin mielessä nämä perusarvot, kuten ihmisoikeudet. Ihmisoikeudet pitäisi kuitenkin olla aina perusehto, jonka kolmannen maan täytyy täyttää, jotta se voi tehdä yhteistyötä EUn kanssa. Taloushyöty, vaikka se onkin olennaista, sitä, sitä ei kuitenkaan voida ostaa sillä hinnalla, että voidaan sortaa yhteisöjen ja ihmisten oikeuksia. Tällä hetkellä täm, nämä ongelmat ovat sitäkin aktuaalimpia, koska ollaan kauppaneuvotteluissa sekä muissa neuvotteluissa sellaisten maiden kanssa, jotka eivät aina samalla tavalla tulkitse ihmisoikeuksia kuin me tai loukkaavat niitä. jos meillä on tehokkaita välineitä, erityisesti yhteistyössä kolmansien maiden kanssa, niin sellaisten arvojen puolustaminen, joita yhteisesti puolustamme Euroopassa, sen pitäisi olla prioriteettimme, vaikka meistä ei tulisikaan mitään yleistä globaalia ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksien tarkkailijaa. Grazie. Faccio un passo in... Kiitoksia. Nyt askel taaksepäin. Provera, hyväksyttekö sinisen kortin De Keiseriltä? Selvä, olkaa hyvä. Ei tämä minun korttini mitenkään ilkeä ole, mutta kun puhutte uskonnonvapaudesta, minä, joka olen täysin agnostikko, niin minä odotan aina, että sanotte, että sanotte uskonnon, uskomisen vapaus. Eli kun puhutte uskonnonvapaudesta, puhutte uskovien vapaudesta, mutta minusta vaikuttaa aina siltä, että samalla jätetään toinen osa huomiota, eli ei ole mitään tällaista vakaumuksen vapautta. Niin, tehdään tämä mietintä, kyllä, jos vain meille maallistuneille jätetään myöskin mahdollisuus kertoa siitä, mikä on meidän näkemyksemme asioista, joka ei varmasti ole sama kuin teillä. Jos se on näin, niin siinä tapauksessa olen samaa mieltä teidän kanssanne. Niin jos ei, niin silloin minusta minun oikeukseni hieman rikotaan. Ja lisäksi minun mielestäni tämä yksittäinen kolleganne kommentti, joka koski islamia, oli mielestäni erittäin loukkaava. Prego. Sì, adesso sì. No niin, Siis se, mitä minä sanoin, se voidaan toteuttaa. Eli kyse olisi vuosikertomuksesta, joka liittyy kaikkiin uskonnonvapauden rikkomuksiin missä hyvänsä maailmalla. Ja oli kyse mistä hyvänsä uskonnosta, jonka harjoittamista estetään kaikkialla maailmassa. Eli ei tässä mitenkään syrjitä mitään uskontoa. Tässä lähdetään siitä, että yhä enemmän nykyään hyökätään kristittyjä vastaan ympäri maailmaa. Ja ne ovat yhä vakavampia ja runsaslukuisempia, kuten sanoin. Mielestäni täällä parlamentissa pidetään kaikkia ihmisoikeuksia erittäin tärkeinä, ja uskonnonvapaus on ehkä kaikkein perustavanlaatuisin koska sehän liittyy eettisiin kysymyksiin eikä pelkästään inhimillisiin tarpeisiin. Eli meidän täytyy nyt kaikkien tukea sitä, koska meidän täytyy näin toimia johdonmukaisesti ja miettiä parlamentin tavoitteita. Eli meidän täytyy olla johdonmukaisia, kun suojelemme ihmisoikeuksia. Mie olen varma siitä, että olette samaa mieltä tästä, niin kuin minäkin olen teidän kanssanne samaa mieltä. Grazie, ora eh, un minuto e Kiitoksia. Seuraavaksi sitten De Kaiser puolitoista minuuttia. Niin, ehkä tässä pitää Poveran kanssa kahville, jotta voitaisiin jatkaa tätä keskustelua, mutta vakavammin ottaen muutama sana tästä Richard Howardin mietinnössä, joka mielestäni on aivan erinomainen ja jossa miltä kaikki tarkistukset otettu huomioon. Kaksi kohtaa kuitenkin. Ensimmäinen koskee eroa homojen ja lesbojen välillä. Minun mielestäni tämä on erittäin valitettavaa sitä on painotettu tässä ja korkean edustaja Ashton, me kaikki haluamme, että meidän kumppanimme kaikki kunnioittavat sekä homojen että lesbojen oikeuksia. Toivon, että te otatte tämän huomioon virkanen puolesta. Toinen kysymys, johon haluan palata, koskee tätä kuuluisaa uutta naapuruspolitiikkaa ja enemmän enemmällä – kysymystä. Minä uskon täysin komission ja teidän yksikkönne, mutta siitä huolimatta meillä on pelko siitä, että uusi naapuruuspolitiikka jää myös yhtä sokeaksi tietyissä tapauksissa sillä realiteetillä, joka tietyissä maissa on silloin, kun niiden kanssa käydään neuvotteluita, kun niiden kanssa ollaan liittolaisia kuin aiempi. Ja siitä syystä me haluamme operationalisoida sen. Richard sanoi aivan oikein, että me haluamme menetelmäkriteerit, haluamme mitata parannusta, jota on tehty demokratiakysymyksissä ja ihmisoikeuskysymyksissä. Ja haluamme todella oikeaa enemmän, enemmällä politiikkaa, jota voidaan mitata. Se on tärkeää. Ja se on todellinen muutoksen tahto, jonka parlamentti vahvistaa äänestyksessä sitten, kun tästä mietinnöstä äänestetään. Kiitoksia. Grazie. La parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Posselt, puolitoista minuuttia. Frau Präsidentin. Rouva puhemies, Leila Ashton on oikeassa. Seitsemänkymmentäyhdeksän vuoden jälkeen täällä talossa on tehty systemaattista ihmisoikeustyötä, se on olennainen osa, mutta samaa profiilia toivotaan komissiolta ja neuvostolta, ja siitä te olette vastuussa, Rovaiston. Ja tässä on tämän päiväisen keskustelun merkitys. Ottaisin muutaman konkreettisen kohdan esille. Kristittyjen vainoaminen. Tietysti olette oikeassa, Dekaiser. Olemme uskonnon ja vakaumuksen vapauden puolesta. Siihen kuuluvat agnostikot, mutta kristittyjä vainotaan aivan erityisellä tavalla. Ja Eurooppa, kun on pääsissä kristillinen manner, niin sen täytyy erityisellä tavalla suojella kristittyjä kaikissa, kaikkialla maailmassa. Se on meidän velvollisuutemme. Tällä emme tee haittaa kenelle tai laimille ketään muutakaan, mutta oli sitten jos vainotaan homoseksuaalisteja, niin olen silloinkin heitä puolustamassa. Mutta kristittyjä ei saa mainita. Kristityt ovat meidän erityinen tavoiteryhmä ihmisoikeuspolitiikassa. Toiseksi haluan sanoa, että tarvitsemme samoja mittoja kaikille pelkästään pieniä valtioita ei pidä kritisoida ja sitten kun ajatellaan Kiinaa ja Venäjää, isoja ne eivät saa jäädä poikkeukseksi. Täytyy samoja ankaria mittoja käyttää suurille kuin pienillekin. Vaikka siinä jotkut talousedut sitten olisivat vahingoituttuna. Sitten kolmas viimeinen kohta on ratkaisevaa, että ihmisoikeudet että niitä ei käytetä ideologisesti väärin. Olen sen puolesta, että kaikilla ihmisillä ja kaikilla ryhmillä on oikeutensa, mutta ihmisoikeuksien väärinkäyttö, jotta tiettyä yhteiskuntapoliittista näkemystä saataisiin läpi, se vaarantaa ihmisoikeudet ja se ei ole tämän talon ihmisoikeustyön arvoista. Mr. Ähm, Posselt. Posselt, hyväksyttekö sinisen kortin? Vaiglilta. Olkaa hyvä. Spoštovani, sem, da bo spoštovani... Kiitoksia. Olen vakuuttunut siitä, että edustaja Posselt varmaankin vastaa aika luovasti tähän kysymykseen. Katsoako hän, että meistä tulee uskottavia Euroopassa, jos me toimimme maailman kristittyjen puolesta kaikkialla – Ja jos kiinnitämme samalla tavalla huomiota oikeuksiin ja arvoihin, joita muilla uskonnoilla on, jotka elävät täällä Euroopan alueella ja länsi, läntisissä maissa. On useita tapauksia, joissa toisten uskontojen edustajat ovat joutuneet kärsimään johtuen siitä, että heidän uskonnollisia tuntemuksia on käytetty väärin hyväksi. Frau Rouva puhemies, puhumme tänään ihmisoikeuksista EUn ulkopuolella ja siinä on erityinen ongelma kristittyjen vainoaminen, mutta tietysti täytyy puhua muslimeista ja puhua heidän puolestaan. Esimerkiksi muslimien vainoaminen Serbiassa, joka on ehdokasmaa EU-hun, Novipasassa Sanchokissa esimerkiksi, sitä pidän valtavana ongelmana ja monet muutkin ohjelmat, joita meillä on, täytyy ottaa huomioon. Ja tietysti ihmisten arvo on koskematon riippumatta mielipiteistä tai uskonnosta. Grazie, onorevoli. Kiitoksia sitten edustaja Costello, yksi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitoksia, hyvä puhemies Onnittelen tästä mietinnöstä. Haluan onnitella myös esittelijä Howitsia. Kaksi kysymystä haluan ottaa esille tässä mietinnössä. Ensinnäkin se, miten tärkeä on se, että EU puuttuu kansainvälisiin oikeusrikkomuksiin, kuten korkeudustaja Ashton jo totesi. Tässä haluan myös tukea tarkistusta neljä täysin, joka koskee Gazaa ja miehitettyä palestinalaisaluetta. Kuten totesin aiemmin, tässä talossa minun uskoakseni EUn täytyy osoittaa johdonmukaisuutta sen välillä, minkälainen meidän politiikkamme ja poliittiset päätösasemamme ovat yhtäällä ja minkälaiset ovat ulkoiset ja kahdenväliset sopimuksemme muuten. Lisäksi haluaisin ottaa lesbojen homojen oikeudet ja sukupuoli-identiteettikysymyksen. Haluan erityisesti tukea tarkistuksia 7 ja 8, jotka mielestäni vahvistaisivat mietintöä täysin se, että sukupuoli-identiteetti on jätetty, on otettu tänne mielenvikaluettelon, on aivan väärin, että LBGT-ihmisiä tuomitaan mielenviasta sen takia, ja että e, heidän täytyy saada uusi identiteetti, jota voivat saada passin. Tässä rikotaan täysin transgender-ihmisten oikeuksia. Grazie. La parola... Kiitoksia. Seuraavaksi Mian Mon, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin, Lady Ashton, haluaisin kiittää siitä, mitä sanoitte Repsolin kärsimästä mielivaltaisesta haltuunotosta. Tämä on kansainvälinen kysymys. Tähän liittyy myöskin oikeudelliseen varmuuteen, joka on Euroopalle tärkeää. Ja nyt odotelemme teidän jatkotoimintamme ja kiitän näistä sanoista. Sitten Havitin mietintö. Mehän tiedämme, kuinka tärkeitä ihmisoikeudet ovat EUn ulkosuhteissa – ja tämä johtuu siitä, että oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet ovat osana, osa EUn periaatteita ja jäsenvaltioiden arvoja. Mutta tällä hetkellä kansainvälinen yhteisö kokonaisuudessaan katsoo, että ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia ja jakamattomia, ja että niiden puolustus ei enää voi törmätä puuttumattomuusperiaatteeseen. Mietintö, josta huomenna äänetään, ottaa esille sen, kuinka tärkeänä Euroopan parlamentti pitää näitä oikeuksia. Esimerkiksi Saharov-palkinto, joka, jota täällä on myönnetty vuosikausia, tämä on osoitus siitä tuesta, jota annamme ihmisoikeuskysymyksille. Ihmisoikeuksien noudattaminen on hyvin ajankohtainen teema. Meidän täytyy puolustaa ihmisoikeuksia ja nyt on tapahtunut arabimaailmassa muutoksia – ja se on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita ja meidän täytyy pitää kiinni perusoikeuksista ja ihmisarvosta. Meidän täytyy ponnistella parlamentissa, komissiossa ja neuvostossa, jotta nämä poliittiset prosessit vahvistavat näitä maita, eivätkä vaaranna vapautta, monimuotoisuutta, suvaitsevaisuutta ja vähemmistöjen kunnioittamista. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Papadopoulou, yksi minuutti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στον απόϊχο της Αραβικής Άνοιξης... Η... Kiitoksia rouva puhemies. Arabi kevät on asia, josta EUn täytyy oppia tulevaisuutta varten. Ei, meillä ei voi olla kaksia mittoja, se on ihan oikein. Ulkopolitiikassa täytyy ottaa huomioon ihmisoikeudet ja demokratia kolmansissa maissa. Se on hyvin tärkeä asia. Sen vuoksi ei voi ummistaa silmiään – kun jos myös EUn sisällä on maita, kuten Kypros, jossa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta miehityksen vuoksi. Ja täytyy pitää silmällä sitä, että ihmisoikeudet otetaan huomioon kauppasopimuksessa kolmansien maiden kanssa. Täytyy olla sanktioita ja seuraamuksia, jos naisia tai vähemmistöjä sorretaan, jos ammattiyhdistysihmisiä tai journalisteja vainotaan Turkissa. Asiat täytyy saada kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen. Täytyy tukea demokratian ihmisoikeuksien kunnioittamisen kulttuuria. Parlamentissakin täytyy olla avoimuus vallalla, jotta kansainväliset järjestötkin pitävät silmällä sitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla maailmassa. Kiitoksia. Meillä on kymmenen puheenvuoropyyntöä menettelyssä ilman puhelistaa, eli kaikki saavat puheenvuoron, mutta saatte sitten, hetkinen, odottakaa hiukan, eli pitäkää kiinni sitten tästä minuutin puheajasta. Niin, hetkinen, odottakaa nyt. Papadopulo, hyväksyttekö sinisen kortin? Possalt, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kysyä Papadopoulta, haluaako hän huolehtia kanssamme siitä, että puheenjohtajavaltio Kypros, jota odottelemme, toimii sitä vastaan, että Turkki toimii vähemmistöjä vastaan. Parlamentti on puhunut selvää kieltä ja Lady Ashton, me tarvitsemme samaa selkeää kielenkäyttöä myöskin Turkkia kohtaan komissiosta ja neuvostosta. Ja voisiko Papadopoulou nyt sitten auttaa tässä asiassa Kyproksen osalta. Mikro. Ausmachen.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 okay? Now it's okay? Thank you very much. Onko nyt ok? Kiitos, sori tuosta äskeisestä. Kyproksen tasavallan asema on ihan yksiselitteinen. Sillä ei ole veto-oikeutta Turkin liittymistä vastaan. Mutta Ankaran pöytäkirjasta täytyy pitää kiinni. Demokratia täytyy puolustaa ihmisoikeusloukkaukset Kyproksella täytyy loppua. Nämä ovat maan velvoitteita maalle, joka EU-jäseneksi e tulee. Jos tästä pidetään kiinni, niin Kyproksella ei ole mitään ongelmaa siinä, että toimeenpannaan kaikki, jotta Turkista voisi tulla jäsen. Mutta nyt pallo on Turkin kenttäpuoliskolle. Grazie. Catch the eye. Kiitoksia. Sitä menettely ilman puhelista. Ensin Gal, olkaa hyvä. Kiitoksia. Viime vuosina Euroopan parlamentti on käsitellyt ihmisoikeusvuosikertomusta ja se, oli meille, se on ollut meille hyvin tärkeä väline. Ja tätä tarkkaillaan Euroopassa ja muuallakin. Myöskin kolmannet maat ovat kiinnostuneita tästä kertomuksesta. Ja se, mitä siellä on kirjoitettu, sen laatu on tärkeä. Ja haluaisin onnitella Hauittia. Hän on laatinut erinomaisen mietinnön. Ja meillä on nyt mietintö, joka ansaitsee meidän huomiomme. Sitten se, mistä korkeudusta puhui, no tietysti kauniit sanat ovat tärkeitä, mutta toiminta on vielä tärkeämpää. Meidän täytyy vahvistaa EUn ulkoista toimintaa me tarvitsemme lisää määrävaroja, rahast, rahoja. Tällä tavalla voimme konkreettisesti vaikuttaa ihmisiin, joiden oikeuksia on poljettu. Sitten haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että on etnisiä vähemmistöjä ja esimerkiksi lapset ovat myöskin vähemmistö. Mehän olemme puhuneet juuri uskonnollisista vähemmistöistä sitten Matera, yksi minuutti. Eh, Kiitos. Hyvät kollegat, mietinnössä puhutaan vuosikertomuksesta koskien EUn politiikkaa, jolla edistetään ihmisoikeuksia ympäri maailmaa. Siinä on kriittinen, mutta myöskin rakentava lähestymistapa, ja tällä tavalla halutaan vahvistaa politiikkaa, jolla edistetään naisten oikeuksia Useinhan he ovat heikko vähemmistö. Siitä huolimatta monilla maaseutualueilla naiset ovat talouden ytimessä ja tärkein tulonsaaja perheessä. EU on vahvistettava yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka käsittelevät tällaisia ongelmia. Myöskin meillä pitää olla riittävä rahoitusta, joka on kohdistettu YK Trust Foundin, jolla torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kaikki väkivalta ja syrjintä naisia kohtaan on tuomittava. Meidän täytyy toimia sillä tavalla, että poliittisia, kulttuurisia ja uskonnollisia oikeuksia noudatetaan. Ja nyt kun Lady Ashton on täällä, haluaisin vielä pyytää, että hän tekisi jotain kahdelle italialaiselle, jotka on kidnappattu. Silvestris. Kiitoksia sitten Silvestris. Grazie, Kiitoksia puhemies, komission jäsen. No, tämä mietintö on tietysti hyvä, sen kaikki tiedämme. Me olemme kaikki korostaneet tiettyjä oikeuksia, joita välillä rikotaan. Täällä on puhuttu naisiin kohdistuvasta väkivallasta, oike- poliittisista oikeuksista, abortista, homoseksuaalien oikeuksista, uskonnollisista oikeuksista. No minä haluaisin nyt korostaa yhtä kategoriaa, joka Euroopassa ei saa minkäänlaista huomiota – itse olen tehnyt kirjallisen pyynnön Kazinin, Zaborskan ja Takkulan kanssa ja olen puhunut lasten oikeuksista ja syntymättömien lasten oikeuksista. Hyvin usein taloudelliset seikat johtavat siihen, että naiset eivät voi synnyttää lapsiaan. Syntymisoikeus. Ihmisellä on oikeus tulla maailmaan ja syntyä, mutta Eurooppa ei puutu tähän. Ja tämä minun pyyntöni torjuttiin ja sanottiin, että tällaista asiaa ei voida käsitellä. Nyt kuinka monta vuotta, kuinka monta vuosikymmentä, kuinka monta vuosisataa Euroopassa voidaan miettiä edes sitä, että kuunneltaisiin oikeuksia, jotka kuuluvat syntymättömille. Nekin ovat olentoja, jotka haluavat vain tulla maailmaan, ja usein tämä oikeus heiltä evätään, myöskin täällä Euroopassa. Kiitos. Onorevole Kukan. Sitten edustaja Kukan. Thank you. Congratulations. Kiitoksia. Onnittelut Richard Howardille kovasta työstä ja erinomaisesta yhteistyöstä kollegoiden ja varjoesittelijöiden kanssa, jonka seurauksena on saatu aikaiseksi hyvä mietintö, joka meillä on edessämme. Ihmisoikeukset ovat pitkään olleet tämän parlamentin keskustelujen keskiössä. Meillä on ollut sopimus siitä, että ihmisoikeudet ja demokratia ovat asioita, jotka täytyy asettaa EUn sisäisen ja ulkoisen politiikan ytimeen. Siitä syystä on asianmukaista, että vuosikertomus hyvin oleellisista osiltaan painottaa näiden kahden välistä läheistä yhteyttä. Viime vuosien aikana opitut asiat osoittavat, että vain johdonmukainen lähestymistapa demokratisointiin ja ihmisoikeuksien suojaamiseen mahdollistaa sen, että EU voi saada aikaiseksi muutoksia ulkoisissa toimissaan. Olen ilahtunut siitä, että EUlla on konsolidoitu lähestymistapa kuolemanrangaistukseen. Vetoa siihen, että korkea edustaja käyttää kaikkia käytettävissä olevia diplomatian ja politiikan välineitä painostakseen niitä maita, jotka edelleen käyttävät kuolemanrangaistusta, kuten esimerkiksi valko -Venäjä. Onorevole Basescu. Sitten Basescu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru a promova în mod eficient drepturile. Kiitoksia. Meidän tulee tehokkaasti edistää ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa ja meillä pitää olla siihen konkreettisia toimia. Tästä syystä tuen artiklaa 8, jossa puhutaan selkeistä kriteereistä, joilla analysoidaan edistystä tällä saralla. Haluaisin vielä puhua henkilöistä, jotka asuvat konfliktialueilla. Hyvin usein olen korostanut sitä, että näiden ihmisen oikeuksia on suojattava – ja olen pyytänyt korkealta edustajalta lisätoimia. Olen erityisesti ajatellut Transnistrian separatistialuetta. Muutama päivä sitten siellä oli taas selkkauksia vodin tarkastusasemalla. Ja me emme voi hyväksyä perusoikeuksien rikkomusta, rikkomuksia myöskään EUn sisäpuolella ja vaadin, että komissio ja neuvosto ryhtyvät tiukkoihin toimiin äh, muukalaisvihamielisiä internetsivuja vastaan, joita on syntynyt Alankomaissa ja Belgiassa. Onorevole Kiitoksia sitten Tsikao. Grazie. Instrumentul european pentru democrație și drepturile... Kiitoksia. Euroopan demokratisointiinstrumentti heijastelee sitä, mitä sitoutunut Euroopan unioni on viemään eteenpäin ja tukemaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia tukemalla kansalaisyhteiskuntaa ja niitä instituutioita, jotka maailmanlaajuisesti vievät eteenpäin ihmisoikeuksia. Vuonna 2014-2020 komissio on ehdottanut 1,4 miljardin euron rahoitusta verrattuna 1,1 miljardia aiemmin. Lisäksi haluaisin puhua tietoteknologiasta ja viestintäteknologiasta, jotka ovat erittäin tärkeitä ihmisoikeuksia kysymysten eteenpäin viejiä. Meidän täytyy tukea lehtimiehiä ja bloggaajia. Meidän täytyy helpottaa sitä, että tieto on vapaasti saatavilla ilman, että sitä sensuroidaan internetissä. On tärkeää, että naiset otetaan myös mukaan konfliktiratkaisuprosesseihin. Kiitoksia. Flashikova. Kiitoksia sitten Kiitoksia, rouva puhemies. Lady hyvät kollegat. Haluan onnitella Richard Howittia tästä erinomaisesta mietinnöstä, jonka hän on esittänyt. Haluaisin ottaa esille sen tosiasian, että kun viitataan ihmisoikeuksiin globaalisessa mielessä ja viitataan EU-politiikkaan sillä alalla, <clears throat> niin mainittujen asioiden lisäksi meidän pitäisi viitata myös sosiaalisiin oikeuksiin. Niitä pidetään perusoikeuksina kansalaistemme keskuudessa ja teen parhaani voidakseni ottaa ne mukaan ihmisoikeusmietintöön. Ja nyt kriisiaikoina ja kun työttömyys uhkaa, ja kun on sekä laittomia että laillisia maahanmuuttajia, jotka tulevat eu alueelle sosiaalisten ongelmien vuoksi, niin mielestäni kyseessä on tilanne, jossa tarvitaan sitä, että kiinnitetään enemmän huomiota sosiaalisiin oikeuksiin, ja se täytyy heijastua kaikessa eu politiikassa. Kiitoksia. Grazie, onorevole. Kiitoksia sitten Weigl. Grazie, signora vicepresidente. Še tako odlično. Kiitoksia, puhemies. Hauitin mietintö on erinomainen, mutta siinä ei kuitenkaan voida kattaa kaikkia ongelmia ja ihmisoikeusrikkomustapauksia. Uskon kuitenkin, että meidän täytyy nyt puuttua konkreettisiin rikkomuksiin, joita on ollut vuosikymmeniä ajan jo Länsi-Saharassa. Elämä pakolaisleireillä ei ole sellaista, joka voitaisiin hyväksyä. Ja meidän täytyy miettiä nyt tätä asiaa, koska vuosikausia on odotettu poliittista ratkaisua tähän kysymykseen. Eli Lady Ashton, 83 poliittista vankia on nyt marokkalaisissa vankiloissa ja neuvost- tulevaisuusneuvostossa puhutaan Minurso-missiosta. Se on ainoa YK-missio, joka ei liity

mitä korkea edustaja on tehnyt sen eteen että kashgarin kaupungissa tehtäisiin unescon maailmanperintökohde ja miten näitä uiguurialueella olevien ihmisten ihmisoikeuksia on viime aikoina eu n puolesta edistetty vai onko tämä ollut mappi öössä? La parola all'onorevole. Kiitoksia sitten Lohbiller. Tentin, sehr geehrte Frau hohe Rouva puhemies, korkea edustaja, hyvät kollegat. Ihmisoikeusmietintö on erittäin hyvä ja kattava asiakirja, joka toivottavasti menee läpi tällä viikolla vielä suurella enemmistöllä. Nyt haluaisin puhua mielipideeroista, joita meillä oli ja on parlamentissa, koskien niitä vaatimuksia, jotka liittyvät siihen, että miten ihmisoikeusrikkomus, ihmisoikeusloukkauksia saadaan selville koskien näitä sellaisia vankileita. Jos tätä ei tehdä, niin silloin emme kanna vastuutamme tältä osin. Ihmisoikeusvaliokunnassa viime viikolla meillä oli tästä kattava kuulemistilaisuus. Ja sen vuoksi pyytän kaikkia niitä kollegoita, jotka eivät ole vielä päättäneet kantaansa, niin kuitenkin äänestämään näiden vaatimusten puolesta, että meillä on rohkeus kehittää sellaista politiikkaa, että tällaiset rikkomukset, rikokset voidaan välttää tulevaisuudessa. Kiitoksia sitten Lunacek. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia Lady Ashton myöskin teidän kommenteistanne tästä mietinnöstä. Ja myöskin haluaisin kiittää Hauitia erittäin hyvästä mietinnöstä. No yksi asia, joka meni onneksi valiokunnassa läpi eli se, että meillä täytyy olla siviiliyhteiskunnan kuulemismekanismeja. Ja erityisesti haluaisin puhua kahdesta tarkistuksesta, jotka me otamme huomenna uudelleen esille eli tarkistukset 7 ja 8, ja liittyvät seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin ympäri maailmaa. Avoimena lesbona, avoimesti lesbona olen nähnyt maailman, kaikkialla maailmassa ihmisiä, jotka ovat peloissaan, jotka eivät uskalla tunnustaa suuntautumistaan perheelleen koulussa, työpaikalla. Ja todellakin kannustaisin kansanpuolueen ja muiden jäseniä, jotka äänestivät tätä osaa vastaan valiokunnassa, äänestävän nyt tämän tarkistuksen puolesta – Tämän meidän yhteinen ihmisoikeuskysymyksemme. Kyse on Euroopan ihmisoikeusperuskirjasta ja kaikki te sitä tuette. Ja siinähän tehdään selväksi, että syrjintä ei ole osa sitä, mitä haluamme Euroopan unioniin. Eli äänestäkää tämän puolesta, tukekaa kaikkea sitä, että ulkosuhdehallinto Lady Ashton, kaikkea mitä he tekevät, jotta seksuaalivähemmistön edustajat voivat elää pelotta tässä maailmassa. Grazie, onorevole Kiitoksia sitten Miranda. Gracias, presidenta. Igual que la... Kiitoksia, puhemies. Lady Ashton hän puhui yksityisen yrityksen tilanteesta, ja joka nyt sitten Argentiinassa kansallistetaan. No sitä ei nyt pidä sekoittaa valtion etuihin. Meidän täytyy, korkea edustaja, samalla tavalla myöskin tukea ihmisoikeuksia ja kiinnittää huomiota 15 henkilöön kurdiin, jotka tällä hetkellä ovat nälkälakossa Strasbourgissa. Sitten kun puhutaan Länsi-Saharasta ja kun ajatellaan Gazaa, miehitettyjä alueita, ja kun ajatellaan niin monia muita tilanteita, joissa meidän todellakin pitäisi eurooppalaisina olla häpeissämme. Mutta tämä on kysymys, josta Hauit puhuu erinomaisessa mietinnössään, eli kansalaisyhteiskunnan osallistuminen, kun neuvotellaan kauppasopimuksista ja siitä, että niitä kuultaisiin ja esimerkiksi myöskin alkuperäiskansoja kuultaisiin tällaisissa kysymyksissä. Onorevole Ferreira. Kiitoksia sitten Ferreira. Obrigado, president. A mesma União Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan unioni, joka pyrkii opettamaan muuta maailmaa ihmisoikeuskysymyksissä, rikkoo nimenomaan näitä samoja ihmisoikeuksia päivittäin monissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. Ihmisoikeuksia, joissa rikotaan esimerkiksi sitä, että on oikeus sosiaaliturvaan, palkkaan, vapaaseen koulutuksen ja kaikki tällaisiin ihmisoikeuksiin. Ne ovat jatkuvasti panostuksen alla IMF-puolelta. Säästöpolitiikka on johtanut tähän varsinkin Portugalissa, mutta myös muualla EU-ssa. Se sama Euroopan unioni, joka opettaa muuta maailmaa ihmisoikeuskysymyksiä, on hyvin selväksi juuri tehnyt sen, mitä se tarkoittaa demokratialla, kun se on polkenut ihmisten tahdon päälle tämän aivan perustavanlaatuisen demokratian periaatteen kohdalla. Nyt on aivan selvää se, että ihmisoikeudet ovat yhä enemmän tekosyynä sille, että voidaan puuttua ulkoisesti eh, muiden maiden asioihin – me omalta puoleltamme hylkäämme tällaisen rajoittavan lähestymistavan, jossa ihmisoikeuksia käytetään vain välineenä. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia sitten. Lady Ashton, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, uh, Madam President. As I've... Uh, Kiitoksia, rouva puhemies. Kuten arvon jäsenet ovat ottaneet esille hyvin monia tärkeitä asioita, jotka liittyvät ihmisoikeuksien universaalisuuteen. Ja mielestäni on monia näkökohtia, joita voidaan tässä käsitellä. Nyt tässä lyhyessä ajassa otan vain muutaman niistä esille. Ensinnäkin sanoisin, että miten mielissäni olen siitä, että Vodarenko ja Sinikko on vapautettu vankilasta valko -Venäjällä. Olemme yhteydessä sinne ja toivon todellakin, että voisi tulla mahdollisuus edistykseen valko kanssa. Se osoittaa EUn voiman, se osoittaa, että mikä merkitys on sillä, että ollaan päättäväisiä toimissamme ja se ennen kaikkea osoittaa, että miksi yhdessä tekeminen on niin tärkeää. Useat jäsenet ovat ihan oikein ottaneet esille sen, että mikä merkitys on vakaumuksella, uskolla, sillä, että voi harjoittaa uskoa, uskontoa tai että ei sitä tee. Ja olen täysin samaa mieltä kaikkien näiden huolenaiheiden kanssa, joita on otettu esille siitä, että miten tärkeää on varmistaa se, että se on olennainen osa ihmisoikeustyötämme. Sen vuoksi vuosiraportissa pyhitämme oman kappalensa juuri tälle asialle, niin että siitä tulee osa ihmisoikeustyötämme, mutta että se saa arvoisensa sijaan. Olen kuullut myös, mitä monet kollegat puhuivat Egyptin tilanteesta. Ja me tietysti pidämmekin tarkasti silmällä sitä, miten tilanne kehittyy. Ja herra Donskis taisi sanoa tästä mm, hienovaraisesta ihmisoikeusloukkaamisesta, että varmistetaan, että eivät nämä ilmeisimmät että kuolemantuomion poistaminen, kuten tiedätte, sitä pidän todellakin perustavanlaatuisena osana Tekemään me työtä, mutta että otetaan huomioon myös se, että miten ihmisiä estetään harjoittamasta oikeuksiaan hienovaraisemmilla tavoilla. Ne ovat myös hyvin tärkeitä. Ne johtavat tähän kunnioituksen puutteeseen, joka on olennaista torjua meidän näkökannastamme. Mutta Argentiinan viestini ei liittynyt tähän keskusteluun. Herra Salafranca kysyi, että sanoisinko jotain tästä ennen kuin keskustelu alkaisi Argentiinasta, koska en voi olla huomenna täällä. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että guinea bissan tilanne on karmea. Sen vuoksi viime torstaina vaadin sitä, että kaikki kunnioittaisivat laillista hallitusta ja olen vallankaappauksen tuominut ja ne, jotka ovat vankilassa, pitäisi heti vapauttaa ja on apua jäädytetty suurin osa sitten. Tietysti nyt katsotaan, että miten voidaan varmistaa se, että suoraa apua saadaan ihmisille. M mutta laitonta hallitusta emme tuo. Ja tässä olen täysin samaa mieltä, mutta älkää nyt luulko, että minä yritin ottaa toisen asian tärkeämmäksi kuin toisen. Se oli erillinen keskustelu ennen tätä varsinaista keskustelua. Olen myös samaa mieltä siitä, että arvon että ovat, te olette olleet eturintamassa, kun on haluttu erityisedustajaa ja tämän mandaatin henkilön osalta teen työtä. Etsimme hyvin henkilöä, jolla on kyky ja integriteettiä tällä alalla. Se on tärkeä rooli ja siinä täytyy olla, hänellä täytyy olla hyvät suhteet tähän taloon. Ja tätä myöten keskustelua haluamme jatkaa. Mielissäni näen, että niin monet ihmiset mainitsivat naisten oikeudet ja sen tärkeyden, että naisten tukemista täytyy jatkaa erityisesti kun ajatellaan naisia, jotka ovat ääritilanteessa kauhistuttavissa tilanteissa, mutta myöskin, että naiset voisivat osallistua taloudelliseen ja poliittiseen elämään maissa. Hyvin yksinkertaisesti sanottuna tiedämme, että kun naiset ovat mukana yhteiskunnan elämässä, niin yhteiskunnat ovat rikkaampia kaikilla mahdollisilla tavoilla, taloudellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti. Ja pakkoavioliitot on asia, joka itse asiassa vaikuttaa monissa maissa. Kun olin ihmisoikeusministeri, Siellä tein lainsäädäntöä pakkoviliitoista sielläkin ja asia täytyy ottaa vakavasti kaikkialla. Rova Latford sanoi jo aiemmin, että käsittelen esille ottamaan asian, mutta tiedätte, että olen kuolemanrangaistuksen käytöstä hyvin huolissani. Kuten sanoin aiemmin, e, erityisesti Iranissa, kun niitä on käytetty, sitä on käytetty niin paljon. Äh, Ashraf-leiristä te Struan Stevenson, olette ollut tämän asian puolesta puhuja. Vieläkin painostamme, vaadimme jäsenvaltioilta koko ajan tässä toimia ja parlamentin jäseniä tarvitaan tähän mukaan, että asia voidaan hoitaa. Mutta tietysti tarjoamme tukea YKlle rahoitusmielessä, jotta asiassa päästään eteenpäin. Joten voin luottaa tämän talon tukena siis se, mitä enemmän niin voin tehdä, niin sitä enemmän voin tehdä. Mutta tiedätte, miten huolissani asiasta olen ja miten olemme ottaneet asian omaksemme. Etelä-Afrikasta ja siinä esille otetusta asiasta olemme päättäneet lähteä ihmisoikeusvuoropuheluun Etelä-Afrikan kanssa, jossa voidaan ottaa monikin asioita esille. Ja olen samaa mieltä sen kanssa, mitä Rova Goldman sanoi siitä, että miten tärkeää on ihmisoikeusaktivistia ja tavata yritän sitä tehdä jokaisessa maassa, jossa käyn vierailulla jotta voisin kuulla heitä ja kuulla heiltä äh, ruohonjuuritason tilanteesta ja realiteeteista heidän elämässään. Ja tietysti tuen täysin sitä, että seksuaalivähemmistöjen oikeudet äh, pitäisi täysin heijastua kaikessa, mitä teemme ihmisoikeusalalla. Ne ovat universaaleja ne oikeudet. Ja sitten kun ajatellaan, miten teemme työtä eri maiden kanssa, vuodemme sitä, että täytyy varmistaa se, että ihmisen verot ovat yksi indikaattori siinä, että miten teemme työtä eri maiden kanssa. Kuten tiedätte, niin usein yritämme tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa näissä maissa, jotta voidaan auttaa heitä, ja, mutta myöskin yrittää eristää ja painostaa heidän hallituksiaan. Ja tämä on tärkeää, että emme hylkää niitä ihmisiä, jotka yrittävät epätoisesti taistella oikeuksiensa puolesta. Mutta sitten, että eristetäänkö vai otetaanko mukaan, niin missä eristäminen voi olla tehokkaampaa, niin siellä täytyy varmistaa, että olemme valmiita myös painostamaan ja yrittämään saada tuloksia tässä. Sitten byrokraattinen näkökohta, viitearvot. Nyt teemme työtä sen kanssa, että miten voimme kehittää metodologiaa, jota tarvitaan, jotta viitearvot voidaan ottaa käyttöön. Haluamme mitata edistystä Kuten monet jäsenet ovatkin ottaneet esille, tie on pitkä, mutta toimintasuunnitelma on mahdollisuus tähän. Sitten lopuksi kiittäisin Richard Howittia hänen tekemästään työstä vielä lopuksi, kun mietintö on näin hyvin tärkeä. Tie, tunnen henkilökohtaisen vakaumuksen ja äh, sitoumuksenne tähän asiaan ja kunnioitan sitä. Grazie, baronessa la parola. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Howitt kaksi minuuttia, olkaa hyvä haluaisin kiittää Ashtonia hänen sitoumuksestaan EUn, siihen, että EUn edustajalla pitää olla kokemusta, hänen pitää olla vastuullinen ja hän haluaa ottaa mukaan parlamentin toimielinten väliseen julkilausumaan ja myöskin siitä, mitä hän juuri sanoi pakko avioliitosta ja suorituksen mittauksesta. YK e on toiminut hyvin erityisesti kuolemantuomio keskustelussa hänen johdollaan. Haluaisin vielä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja minä tuen GRIPSin ehdotusta siitä, että ihmisoikeus ja kysymykset otetaan mukaan Euroopan kauppapolitiikkaan. Ja myöskin Brock, Matera, Kukan ja Gaal tekevät hyviä ehdotuksia. He ovat osoittaneet, että me voimme saada aikaan konsensuksen puoluerajojen yli. Ladford, nämä säännölliset raportit neuvoston sisäisistä kokouksista ja ihmisoikeusyleisopimuksesta. Näistä on puhuttu täällä Euroopan parlamentissa ja Euroopan neuvostossa, ja se osoittaa, että Britannian vastarinta, ikävä kyllä jälleen kerran hänen puolueensa, tekee tekosyitä konservatiivien politiikalle. No ehkä se muuttuu vielä tällä viikolla, mutta en nyt kovin paljon siihen usko. No minä en tue mitään kahtalaista menettelyä ihmisoikeuskysymyksissä ja Klais hänen pitäisi tuomita sekä mustien että valkoisten murhat Afrikassa. Sitten Salafranca, joka tukee Argentiinassa oikeusvaltioperiaatetta, mutta ei kuitenkaan Kolumbiassa. Sitten Shimanski, Belder, Kaval, Porvera ja Poselt puhuivat kristittyjen vainosta. Ei voida sanoa, etteikö tämä olisi alkanut arabikeväällä, ja toivottavasti hekin tuomitsevat kaikkien uskontojen ja vakaumusten vainon kaikissa maissa kaikkina aikoina. Sitten de Kaiser ja Costello puhuivat sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Homoseksuaalisuus ei ole mikään sairaus ja toivottavasti MEPit puoltavat tarkistuksia 78, jossa tuomitsen nämä asiat. Tavares ja Miranda puhuivat alkuperäisväestöjen oikeuksista ja sitten tuen myöskin teidän suullista tarkistustanne. Sitten korkea edustaja, jos hän nyt aivan oikein laski, niin tämä nyt 28. vuosittainen ihmisoikeusraportti parlamentista suorien vaalien jälkeen. Ja haluan kiittää vilpettömästi kollegoita siitä, että minä sain toimia tässä esittelijänä. Kiitos. Grazie. La discussione... Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna 11.30. Seuraavaksi esityslistalla on komission korkean edustajan julkilausuma